Good uh, morning uh, everybody. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa tänne viimeisen kokouksemme ennen kesätaukoa. Äänestyskokous, näin voidaan kai sanoa. Kolme äänestystä. Minua on pyydetty vähän muuttamaan äänestysjärjestystä, joten ensin äänestetään. neuvotteluiden tuloksista kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyö. Esittelijä on edustaja Senalova. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei, selvä. Voimme siirtyä suoraan äänestämään. Yksi äänestys vain. Koneäänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Uh, has... Äänestys päättyy. Not closed yet. Ei päätykään ihan vielä. Yeah, I think I think it's okay. We it's, it's still increasing. So there's apparently there's one person. Ilmeisesti yksi ääni on vielä antamatta. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Okay, so then it means... Ja sitten voimme mennä seuraavaan äänestykseen, joka on hyvin pitkä. CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoille koskevien sääntöjen vahvistaminen esittelijä edustaja Galpels. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Äänestyksen jälkeen, selvä. Aloitetaan. Ensin kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 86, 87 ja Envi 1. Identtiset tarkistukset. Ei. Vai kyllä? Kyllä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seuraavana Agri 1. Lisäyksenä äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 18 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 155 puolesta Ai 156 puheenjohtaja korjaa. 156 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 157, 158 ja Envi 15. Identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää. Pitää varmaan tarkistaa. Voimmeko tarkistaa? The vote is open. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Kyllä, anteeksi, se on hyväksytty. Agri 23, tarkistus 159, 160 ja Envi 16. Identtisinä tarkistuksina puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistukset 161, 162, Agri 24 ja Envi 17. Identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan tyhjää tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissitarkistus 16. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 169 yhtenä ryhmänä 170 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. sitten seuraavaan. 172, 173 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää. Luulen, että joudumme tarkistamaan. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksy. Then amendment 174. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Then amendment 20. Uh, Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hyväksytty. Voimmeko tarkistaa? So we are voting now on amendment 21. Siis tarkistus 21. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 177 puolesta vastaan tyhjää. Pitää tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 22, 178, 179 ja 180 identtiset tarkistukset puolesta. Vastaan. tyhjä Mitä luulette? Uskon, että hyväksytty. Hyväksytty. 181, Agri 30 ja Envi 21 identtiset tarkistukset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Se hylättiin, siis sitten on äänestettävä tarkistuksesta 184 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Sitten 182 yhdessä tarkistusten 2, 11, 239 ja 135 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 185 ryhmänä tarkistuksen 195 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 24, 189, 190, 191, 192 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta. Yhtenä ryhmänä kompromissien 24 ja 26 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana tarkistus 202 ja tarkistukset 230, 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjä. Joudumme tarkistamaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 31 puolesta vastaan. Ai selvä, koska 204 hyväksyttiin tämä raukeaa. Seuraavana tarkistus 27. Lisäyksenä puolesta vastaan Eikö? Siis äänestämme tarkistuksesta 27. Eikö sitä äänestetä? We have to. Kyllä siitä pitää äänestää. Mark. Reflexion c'est que... Niin, tarkistus. Just äänestämme, eli Agri 31 raukea, jos 2, 2, 2, 4, hyväksytty ei 2, 2 tai 2, 4 vaan 203 ja 204. 203 ei kuitenkaan hyväksytty. Ja Mebelin tarkistus siis hylättiin. Rejected amendment 23. So ah. ah, we don't have to vote Alors Yes. Donc il serait peut-être utile, alors dans ce cas-là, je peux comprendre, mais que l'on mette 203. Joko 203 tai 204, jompikumpi valitaan. Se olisi parasta vaihtoehto. Selvä. 200. Ei vaan 27. Eikö siitä äänestetty? This one, this one has been uh, adopted. So this one falls. Yes. And then we move to 27. Ah, okay, so we now move to amend. <coughs> Nyt siis seuraavana tarkistus 27. Puheenjohtaja 27 Äänestystä sanotaan, että se on hyväksytty tai hylätty tarkistuksen 23 myötä, joten... Right, so we move to... Ihan totta. 210 tarkistus on seuraavan äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Voimmeko tarkistaa? We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Pahoittelut. Sitten kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta. Ai ei äänestetä, anteeksi, sitä äänestettiin jo. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 229 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten tarkistus 30, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus, ei vaan kompromissi 26, siitä ei äänestetä, joten seuraavana tarkistus 34. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 35 puolesta 247, okei. Okay. 247 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanko? Tarkistetaan. Tarkistus 247. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt 35 raukeaa, koska 247 hyväksyttiin, siksi ensin piti äänestää siitä. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hyväksytty, mutta voimmeko tarkistaa? Tarkistus 37. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi 46. Yhtenä ryhmänä kompromissitarkistusten 44 ja 47 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 260 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tarkistus 39 ja 40, 41, 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 261, yhteen sopiva tarkistuksen 39 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 263 puolesta. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 273 ja tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 31 puolesta. Yhtenä ryhmänä kompromissit 5, 14 ja Envi 38 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Tarkistus 291. 291 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Täällä pyydettiin tarkistusta 291. Luulen, että se hyväksyttiin. We close the vote. Äänestys päättyy. Siinä Markka olisi menettänyt vedenlyönnissä rahaa. No, kompromissi 32 ja kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33, siitä ei äänestetä. Seuraavana tarkistus 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 303 ja 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. adopted three or four, so this three or five falls. Okay. So we go down to. Um, yes, we go to Agri 39. Okay, we can. Seuraavana Agri 39. Mut, kun muut asiat on tässä hyväksytty. Agri 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34 yhdessä 49, 50, 51, 15 ja tarkistukset 474 Agri 122 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana kompromissi 36 ryhmänä tarkistusten 51 ja Inta 2 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 317 yhteen sopiva tarkistuksen 50 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi 35 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty, hyväksytty se on. Tarkistus 321 lisäyksenä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 322 on vedetty pois 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 Agri 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 326 327 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 40 raukeaa. Agri 42 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Seuraavana 329 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana Seuraavana Agri 45. Ensin tarkistus, tarkistus 333 lisäyksenä. Oletko kaikki löytäneet oikean kohdan puolesta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Agri 45 puolesta vastaan tyhjää. Uskoakseni hylätty. Voimmeko tarkistaa? Agri 45. Agri 45. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. Sitten tarkistus 334 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Sitten siirrymme kompromissiin 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 54, identtinen kuin, siis sama kuin 40, 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 38 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten Agri 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34, 345 Agri raukeaa. Kyllä. Sitten siirrytään Envi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 351, 352 ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, joten tarkistetaan 351 ja 352. Ne ovat identtiset. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Envi 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 54 puolesta vastaan. Agri sanoo puheenjohtaja, mutta Evi 54 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 353 ja Agri 52 raukeaa, joten 355 puolesta vastaan tyhjää. Pitäisi tarkistaa tämäkin, joten tarkistetaan 355. Hyväksytty. Näin ollen tuo raukea 357 ja Agri 53 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Tässä on sama enemmistö, 358, sitten sopivaa 357 ja Agri 53 kanssa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 359 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 360, 361 identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, Agri ei vaan tuo raukea. Eli Envi 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli siirrytään Agri 56. Agri 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 366, 367 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 60. No siitä ei tarvitse äänestää. Eli Agri 58 puolesta vastaan tyhjää. Pitäisi tarkistaa. Agri 58 Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 368 ja 59 ovat tietysti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Agri 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 369 Haluatte tarkistaa Agri 60, selvä, tarkistetaan Agri 60. Hylätty. Sitten 369 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 370 ja Agri 61 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää Tämä pitäisi tarkistaa, eli tarkistetaan 370 ja Agri 61. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 42 puolesta. Vastaa. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 7 Kompromissi 40. Kompromissi 379, the second part. 379. Yes. Second part. Apparently we have to put Ilmeisesti pitää äänestää tarkistus 379. Eli äänestetään ensimmäisestä osasta tarkistusta 379. Ovat kaikki löytäneet sen äänestysluettelostaan selvä puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Voimmeko tarkistaa? Ei, 379 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli nyt kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 57 ja 4, 11, 4, 12 identtiset myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 4, 5, 4 ja Envi 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 455 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 73 ja Agri 91 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 92 puolesta vastaan tyhjää taitaa olla hylätty. Tarkistetaan Agri 92. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 456, 457. Identtiset puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Agri, 9... Agri 95 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 79. Blokkiäänestys. Envi 115 myös puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 459 raukeaa. Kompromissi 53 sitten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Blokkiäänestys Agri 99 ja no siinä ne on luetteloitu kaikki puolesta vastaan tyhjää Tämä pitäisi tarkistaa, eli tarkistetaan Agri 99. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrytään 462 puolesta vastaan tyhjää. Voitteko nostaa kätenne vielä kerran? Pyydän 462 puolesta vastaan, Tyhjä, hylätty. 463 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 465 puolesta vastaan, tyhjää. Ei ole kovin selvä tulos, että pitää tarkistaa 465. Äänestys päättyy. Hylätty. Agri 111 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 466 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 112 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 113 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 89 puolesta, ei vaan, niin Envi 89 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan Envi 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Agri 114 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 469, Agri 116, N 58 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 470, N 59 identtiset puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Agri 18 yhdessä Agri 119 120 kanssa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan Agrista 18. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan. Sillä kaikki eivät nosta kättään. Inta 4 tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 471 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ei tarvitsekaan 472 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 473 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 482 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 483 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 484 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 136 puolesta Agri 136 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty luulisi, mutta tarkistetaan Agri 136. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 485, Agri 137 identtiset häistetännyssä puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tämä raukeaa 486 ja Envi 103 Ah, okay. So we go to Agri 1. Eli Agri 138 siirrytään siihen. Agri 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään Envi 106 105 korjaa puheenjohtaja. siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 143 blokkiäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään Agri 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Ei, taisi olla selvästi hyväksytty. Adri 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 109 puol- blokkiäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E, Agri 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 156 syyt puolesta. Mitä sosialistit tekevät? Selvä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Agri 156. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Sitten tarkistus 4, 89, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 491 ja Envi 112 raukeavat. Sitten 492, 493, 494 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 495 Agri 159 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvää, joten tarkistetaan. Eli 495 Agri 159 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 496 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Envi 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä raukeaa. 498 puolesta, 498 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. siirrytään 165 Agrilta. Agri 165 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 117 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 45. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 511, 512 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 513 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 106 7, Envi 122 identtisestä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Agri 167 ja Envi 122. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Agri 168 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 74 ja 514 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 516 ja Agri 169 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 517 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 518 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 519 520 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 521 522 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agrista 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 525 Agrista 71 identtiset blokkiäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 526 ja Agrista 72 niistä ei äänestetä. Se väli 523, 524, 527 myös blokkiäänestys puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 529 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hylätty. Tarkistetaan 529 blokkiäänestys. Hylätty. Joten pitää sitä n 3 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten äh, mennään 533, 532 ja 175. ei äänestetäkään. 534 siis puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 535 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Envi 124 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sitten Envi 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 539 raukeavat. Tämä raukeaa myös se äänestystä. Eli tarkistus 544 eli 546 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 547 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 548 ja Agrista 78 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 549 Agrista 79 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 550 ja Agrista 80 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 189 puolesta vastaan tyhjää. Pitäisi tarkistaa varmaankin Agrista 81. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Pahoittelut, se on hyväksytty selvästi. Sitten Agrista 82 ja tarkistus 559 ja 552 identtiset että ei vaan siis 551 pelkästään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 552 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 553 ja Agri 183 raukeavat. 555 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 557 ja Agri 184 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hyväksytty. 558 niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 566 puolesta vastaan tyhjää. Tämä pitäisi varmaankin tarkistaa, eli tarkistetaan 566. Äänestys päättyy hylätty. 567, 568, 5, identtiset puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 569, blokkiäänestys puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 569 lienee hylätty, mutta katsotaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 570 ja 571 Agri 192 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Envi 128 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Agri 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistukset 573, äh, 4 ja 5 ja 6 blokkiäänestyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 582, 3, 4 ja 5 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 586 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 588 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 588. Äänestys päättyy. Hylätty. Olitte oikeassa, kun pyysitte tarkistusta. Agri 195 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, raukeaa, agri 198 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, niin Mark. Puheenjohtaja, palaan hieman taaksepäin. 156. Sitä, sitä ei Äh, <clears throat> ollenkaan äänestetty sen jälkeen, kun 529 hylättiin. Sauf erreur de ma part, bien évidemment. Eli virhe varmasti oli minun. Bon, l'amendement 529. 529 minun tarkistukseni hylättiin. Ja sen jälkeen pitää äänestää 125 tarkistuksesta.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 No se, se Madame Poki, Saara Poki, se notre... Euh, rouva Saara Poki, he meidän neuvontajamme. Niin, niin, siis olin nyt äh, vähän äh, tässä työn tuiskinnassa. Samaa mieltä, että pitää äänestää en Envi 126. Ovat kaikki löytäneet sen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Olen pahoillani, Mark. So, it was rejected. We need to check something else. Ja tarkistaa jotain muutakin. We need to check um, parent... Meidän pitää ilmeisesti tarkistaa tarkistus 174. 174 tarkistus. 74. Kuka löytää sen ensimmäisenä luettelostaan? Page 55 in the socialist. Sivu 55 sosialistien listalla ilmeisesti ei, siis 74, ei 174. 74. I found it. Löytyi. Sivu 54. Identtinen 5 1 4 kanssa. Löysivätkö kaikki? Kyllä, selvä. Puolesta vastaan. Odotan sosialisteja. Eli äänestämme seitsemän neljästä. Hetki pieni. Page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 actually 30 and then the 20 were adopted. That so is the uh, correction. So, so it's fair. Uh, yeah. Yeah. Okay, so... Selvä, eli yleensä, no me nyt 74 hyväksyttiin ja 514, mutta ne ovat rauenneet, koska hyväksyimme tarkistukset 181 Agri 13 ja Envi 20, joten meidän ei tarvitse tehdä yhtäkäs mitään, minun vaan piti ilmoittaa tämä. Can we check uh, agri... Voinko tarkist, voimmeko tarkistaa agrin 160? Voimmeko tarkistaa sen? No, no. Agri 166. Madame, excusez-moi, mais il y a une confusion entre la... Tässä näyttää nyt olevan äh, sivulla äh, ne, neljä, äh, neljä, 74 ja, ja 40 74, Envi 74. No niin, voidaanko tämä nyt selvittää? Edustaja Gal Peltz pyytää tarkistusta tarkistuksesta Agri 166. Agri 166. 155.2 were rejected. Okay, it was adopted. Se hyväksyttiin hylättiin, koska 151 ja 152 hylättiin. Onko selvä? Ei, kaikki hyvin. Jatketaan. Okay, so we are at compromise. Kompromissi. No, olemme nyt lähes päässeet maalivan yli, joten kompromissi kaksi. Jortosan kappaleet, mennään nyt niitä läpi. Kompromissi kaksi. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Agri 3 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Hyväksytty, korjaa puheenjohtaja, anteeksi Mark. Pahoittelut. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Envi 4 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Agri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuo raukea sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 raukea agri 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 ja Agri 8 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty agri 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty agri 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty agri 18 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 4 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 4 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 151 ja 152 identtisestä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten 153 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Envi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. vaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Suurella enemmistöllä onneksi olkoon esittelijälle. Ja pystypuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin sydämestä kiittää kaikkia, jotka ovat tehneet valtavasti työtä. Aivan ensin kollegat, Riini, Arislav ja kaikki varjoesittelijät saavat kiitokset. Haluan kiittää myös kaikkia avustajia, jotka ovat tehneet aivan valtavan työn. Ja tietenkin haluaisin kiittää myös sihteeristöä. Tämä on todella merkittävä mietintö. Voisin jatkaa tätä kiitosten listaa, koska tähän mietintöön on mennyt paljon aikaa. Me olemme saaneet tämän prosessin aikana kantojaamme lähenemään hyvin paljon tarkistuksia ja nyt lopulta saatiin äänestys hoidettua. Ja nyt pidän peukkuja, että Viro puheenjohtajan valtiona tekee kaikkensa, jotta tämä asia saadaan hyväksyttyä. Tämä asetus vähentäisi hallinnollista taakkaa. Se on tärkeää meille, se on tärkeää sisämarkkinoille – Erityisesti tämä on tärkeää niille, jotka haluavat myydä tuotteitaan useammassa EU-jäsenvaltiossa. Näiden ihmisten elämä helpottuu, kun hallinnollinen taakka vähenee. Ja sitä kautta, että markkinoille saattaminen tapahtuu yhden kerran. tässä on mahdollisuus sellainen lauseke, että komissio katsoo tätä sisämarkkinoiden toimintaa ja harmonisointia käytännössä valvoo sitä. Toivon, että tämä paketti voi olla yksi tärkeä osa kiertotaloudessa ja mahdollistaa sen, että markkinoille saadaan uusia innovatiivisia tuotteita – oli mahtavaa tehdä yhteistyötä. Ja samalla hyvästelen, koska tämä on viimeinen kokous, johon osallistun. Eli hyvää jatkoa kaikille. Thank you very much. So, uh, I wish... Kiitos, toivotan lykkyä tykköä ja kiitos tehdystä työstä. Tämä hyväksyttiin ääni 30 puolesta, kolme vastaani vain neljä tyhjää ääntä, joten onneksi olkoon vielä kerran. Niin, ja Mark Tarabellakin halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja. Oletan, että kaikki varjoesittelijät ovat samalla linjalla kanssani. Niin, haluan kiittää tästä vaikeassa teknisessä ja, ja erimielisessäkin mietinnössä. Tämä työ ei ollut suinkaan helppoa. Luonnollisesti myöskin esittelijän lisäksi kiitokset kuuluvat myöskin sihteeristölle ja neuvonantajille. Hyvä on nyt viimeisiä hetkiä Euroopan parlamentissa. Luonnollisesti hänenkin seura, hänen seuraajansakin tulee olemaan samanlainen rakentavalta pohjalta asioita käsittelevä. Ja, ja haluan esittää kiitokset hänelle yhteistyöstä ja, ja onnea matkaan tulevissa haasteissa. Thank you very much again and again. Kiitos oikein paljon jälleen kerran. Ja onnea ja menestystä. Voimme siirtyä viimeiseen äänestykseen tältä päivältä. Euroopan unionin yleinen talousarvojen varainhoitovuodeksi 2018. Esittelijä Dan Dalton. Dan, haluatko käyttää puheenvuoron? You want to take the floor? Haluatko käyttää puheenvuoron? Just very...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 ja nyt lausunnosta. Äänestys alkaa. I close, the, close the Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, neljä vastaan, ei tyhjiä. Ja sitten äänestetään budjettikohdista. Ensin Imco Budge 1, ei kommentteja. Eli palautetaan alustava esitys puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme siirtyä Budge Imko kuuteen. Ensin kommenttiosat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten budjetti eli luvut puolesta Anteeksi. Vote about budget. Anteeksi puheenjohtaja budjetti kaksi. Huomautukset budget two remarks. Siitä pitäisi äänestää. Okei, ah, okay, okei. Okay. Thank you. Selvä. Kiitos. Kiitos tuosta muistutuksesta. Kyllä. Siis huomautukset Imko Bodge kakkosessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt Budge kolme ainoastaan huomautukset. Imko kolme teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja luvut numerosta kuusi. Huomioista äänestimme luvut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imka Budge. Seitsemän. Huomiot puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Luvut. Seitsemäs puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko Budge kahdeksan on vedetty pois. Imko Bodge 9, huomioosa puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty, luvut puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytty. Mark näyttää siltä, että pelkää, että ammun täältä. Kyllä niin voidaan tehdä. Mutta nyt huomiot Imko Budge 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Luvut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imka Budge 11 huomiot puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Luvut puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko Budge 12 vedettiin pois. Eli pääsimme loppuun. Näin hyväksytty. Onnittelut esittelijälle Dan Daltonille. Voitko käyttää puheenvuoron Dan? Just very quickly, thank you. Ihan nopeasti kiitos kaikille tuesta saimme erittäin hyvän pohjan ja emme nyt kertonut mitään ihmeellistä, joten varmistetaan, että puolustetaan tätä kantaa nyt sitten tulossa. Kiitos kaikille kollegoille yhteistyöstä. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos oikein paljon Dan ja kiitos kaikille kärsivällisyydestä. Tämä oli monimutkainen äänestyslista myös minulle ensimmäinen kerta. Näin pääsimme kokouksemme loppuun. Seuraava kokous on syyskuun neljäs päivä. Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä tämän työvuoden aikana totta kai. Ja haluaisin kiittää myös tulkkeja, sihteeristöä ja kollegoita totta kai. Ennen kaikkea toivotan kaikille oikein oikein mukavaa lomaa ja taukoa. Ja palataan tänne sitten energiaa täynnä. Mukavaa lomaa, kiitos. Thank you very much.